Um, Hyvää iltaa, kollegat. Seuraava esityslistan kohta on suullinen kysymys komission ihmisoikeudet EUn ja Vietnamin välisissä kauppaneuvotteluissa, kansainvälisen kaupan valiokunta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä